2014. GUE, SD, ALDE, Vihreät, ECR ja EPP ovat ilmoittaneet delegaatio- ja valtuuskuntajäsenyyksistä ja tämä luettelo julkaistaan piakoin ja mikäli hyväksymiseen mennessä ei esitetä minkälaisia vastalauseita, niin nämä nimitykset hyväksytään. Hyvät naiset ja herrat, tietää nette, että